joita tässä, joiden asiaa tässä ajamme. Kiitos esittelijä Kapula Santos. Keskustelu on päättynyt. Huomenna äänestetään kello 12.30 tästä mietinnöstä. Esityslistan mukaisesti siirrymme yhteiskeskusteluun mukauttaminen Lissabonin sopimukseen. Esittelijä on maatalousvaliokunnan puheenjohtaja Paolo de Castro, viisi minuuttia. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Lissabonin sopimuksella lakkautetaan vanha komitologiajärjestelmä, joka perustui kahteen tasoon. Ensinnäkin eh, delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset. Tähän liittyy myös parlamentin veto-oikeus. Nyt täytyy mukauttaa lainsäädäntö uuteen sopimukseen ja tähän liittyy kolme tärkeää asetusta, joita nyt käsittelen kaikkia samanaikaisesti. Kyse on suorista tuista, maaseutudun kehittämisestä sekä yhteisestä markkinajärjestelystä. Komission ehdotukset ovat melko lailla tasapainoisia ja agrivaliokunnan tekemät tarkistukset, no niitä on vain vähän. Delegoituja säädöksiä täytyy käyttää sellaisissa tapauksissa, joissa muutetaan perussäädöksiä tai jos annetaan jonkinlaisia ehtoja viljelijöille tai huomataan kielteisiä toimia. Tässä täytyy huomata myöskin tasa- talousarviomenettely eikä talousarviosta voida enää päättää ilman parlamentin osallistumista. On tärkeää huomata 11 artikla, jossa neuvosto vain valvoo komissiota ja tätä ei nyt voida jatkaa, koska tällöin neuvostolla olisi yksinomainen toimivalta täytäntöönpanossa. Maaseutukehityksen osalta olemme sitä mieltä, että komissio on tehnyt hyviä ehdotuksia yleissäännöksistä. Eh, kun on kyse täydentävistä asioista. Siksi näitä voidaan kutsua delegoitujen säädösten alaan kuuluviksi asioiksi. Tämä, sitten näistä erotetaan täytäntöönpanosäädökset. Yhteisen merkkinäjärjestely olikin sitten vähän monimutkaisempi asia, erityisesti 43 artiklan kolme kohta jo eh, S-sopimus eh, Euroopan unionin toiminnasta Komissio voi tällöin päättää toimenpiteistä, joilla asetetaan hintoja tai joitakin määriä voidaan rajoittaa. Ja kaksi kohta tässä kuitenkin sanoo, että pitäisi soveltaa tavanomaista lainsäätämisjärjestystä. Eli kolme kohtaa täytyisi tulkita rajoittavasti Eli vain silloin, kun on kyse säännöksistä, jotka eivät liity tärkeimpiin poliittisiin kysymyksiin, tällöin voidaan käyttää SEUT-sopimuksen 43 artiklan kaksi kohtaa. Komissio ei nyt kuitenkaan ole tätä 43 artiklan kolme kohtaa riittävän suppeasti tulkinnut, se on nyt päättänyt säätää asioista tuonnin suhteen ja hintojen ja muun, vaikka tämä olisi kuitenkin lainsäätäjien toimivaltaan kuuluva asia, eli kyse olisi siis parlamentin ja neuvoston valtaan kuuluvasta asiasta. Ja pitäisikin soveltaa täytäntöönpanosäädöksiä niiltä osin. Agrin valiokunnassa tämä meni läpi suurella enemmistöllä ja me haluaisimme että saisimme aikaiseksi ensimmäisessä käsittelyssä sopimuksen. Se on hyvin tärkeää YMPn tulevan kehityksen kannalta. Me emme haluaisi käydä monimutkaisia neuvotteluja toimielinten välisistä kysymyksistä, vaan me haluaisimme pysyä alkuperäisessä kannassamme ja sekä Puolan että Tanskan puheenjohtajakaudella toimittiin aktiivisesti, mutta emme kuitenkaan päässeet kompromissiin näistä asioista. Ja nyt komission täytyy tehokkaasti ja pikaisesti toimia niin, että otetaan myöskin huomioon Lissabonin sopimuksen antamat uudet valtuudet parlamentille. Neuvosto haluaa horisontaalisesti jatkuvasti vähentää delegoitujen säädösten määrää sellaisissakin tapauksissa, joissa ne ovat oikeudellisesti perusteltuja ja tällöin jätetään parlamentti kuin ulkopuolelle ja tätä me emme voi hyväksyä, koska Lissabonin sopimuksessa on tiettyjä etuoikeuksia ja siksi ei saada rajoittaa parlamentin valtuuksia tällä tavalla. Komission sit kanta on lähellä parlamentin kantaa ja se on ollut kauempana neuvoston kannasta ja siksi tässä on käyty taistelua siitä, miten nyt pitäisi perussopimusta tulkita. Meidän pitää kuitenkin uudistaa yhdist- yhteis- maatalouspolitiikkaa ja me pyydämmekin nyt parlamenttia. Huomioimme nämä asiat, kun keskustelemme tulevasta YMPn uudistuksesta. On noudatettava Lissabonin sopimuksen henkeä, mutta samalla on varmistettava, että tulevasta YMPstä tulee kansalaisten kannalta läpinäkyvämpi ja demokraattisempi. Kiitos. Kiitos, herra De Castro. Ja sitten Giovanni Lavia. Neljä minuuttia arvoisa Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Sen jälkeen kun Lissabonin sopimus tuli voimaan, aloitettiin eh, yhdenmukaistaminen horisontaalisesti ja se johti siihen, että tehtiin luokittelu täytäntöönpanosäädöstön sekä delegoitujen säädösten välillä ja siitä, miten, miten näitä sovelletaan tässä kyseisessä asetuksessa. Tietyt säännöt on nyt luotu näille kahdelle, esimerkiksi 290-291 artiklassa määriteltyjen perusteiden pohjalta. Ja minä olen nyt tutkinut tätä ehdotusta sen suhteen, mitä ehtoja annetaan täytäntöönpanosäädöksille. Joitakin tarkistuksia valiokunnassa äänestettiin siitä, miten voidaan mahdollisesti pidentää säädösvallan siirron pituutta, miten voidaan vastustaa tai minkä ajan puitteissa voidaan vastustaa delegoitua säädöstä ja niin edelleen. Ja 182 kautta 2011 asetuksessa määritetään ne ehdot, joita on sovellettava jäsenvaltioiden harjoittamaan valvontavaltaan, kun komissio käyttää täytäntöpanovaltaansa. Neuvoston kanssa on ollut erimielisyyksiä siihen liittyen, että neuvosto haluaa käyttää täytäntöönpanosäädöksiä vähän väärissä kohdissa tai väärissä tilanteissa. Parlamentti on voitava harjoittaa valtaansa näin tärkeissä asioissa, kuten 40 artiklan avoimuudessa ja muussa. Meidän täytyy nyt siis kokeilla uutta työskentelymenetelmää, jossa parlamentti, neuvosto ja komissio toimivat yhdessä, mutta se täytyy tehdä mahdollisimman tehokkaaksi. Yhde, yhteiset toimivallat, niillä täytyy mahdollistaa Euroopan maatalouspolitiikan nopeampi kehitys. Ja neuvosto ei voi blokata, jäädyttää täytäntöönpanosäädöksellä jotakin asiaa, kun siihen olisi voitu käyttää delegoitua säädöstä. Ja siksi, jos näin toimittaisiin, niin YMPn uudistus ei voi onnistua. Siksi me olemme ehdottaneet joitakin parannuksia, mutta kuten usein kansallisella tasolla tehdään. Emme ole päässeet komission ja neuvoston kanssa yhteisymmärrykseen tästä. Ja siksipä tietyistä asioista on käytävä uutta neuvottelua, kun horisontaalisilla asetuksilla pyritään YMPtä uudistamaan. Horisontaalisen asetuksen takia olemme nyt pyytäneet täysistuntoäänestystä tästä asiasta. Ja kuten jo De Castrokin totesi, niin parlamentilla täytyy olla tässä suurempaa valtaa ja parlamentin kannan täytyy olla vakaa. Tähän asti voidaan kuitenkin sanoa, että tämä ehdotus tuli oikeaan aikaan parlamenttiin ja yhteispäätösmenettelyä on toteutettava täysimääräisesti ja hyödynnettävä se varsinkin maatalouspolitiikan alalla, kuten monet ovat jo todenneet. Nyt kollegat ja maatalousvaliokunta on huomannut, millä tavalla tämä väline on tähän asti toiminut ja siksi YMPn uudistuksessa täytyy käyttää korjaustoimenpiteitä ja asianmukaisia sellaisia. On useita pitkä, pitkällisiä kolmikantaneuvotteluja tästä mukauttamisesta. Ja jos me emme onnistu, niin menetämme vain, tuhlaamme vain aikaa ja vesitämme koko yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen. Kiitos. Kiitos. Kolmantena puhuu Martin Häusling. Neljä minuuttia. Herra puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat kuten kaksi edellistä puhujaa jo totesivat, niin luonnonmukaisen tuotannon yhteydessä nyt mennään ensimmäiseen käsittelyyn. Tämä on valitettavaa. Kolme trilogiaa on käyty, emmekä ole päässeet puusta pitkään, vaikka sinänsä ilmapiiri oli hyvä, mutta ydinkysymyksissä emme päässeet yhteisymmärrykseen. Ja sitten ensimmäinen kuudetta maatalousvaliokunnassa hyväksyimme tämän mietinnön suurella enemmistöllä. Ja sitten aloitimme neuvottelut. Tuolloin eri puheenjohtajavaltioiden kanssa. Ja sitten kaksi asiaa olivat sellaisia, joiden takia emme päässeet eteenpäin. Tuotanto ja substanssiasioista, näistä emme päässeet yksimielisyyteen. Ja me emme jääneet jumiin, vaan pyysimme myös jurivaliokunnan lausuntoa, jonka mukaan kyse on ehdottomasti delegoidusta säädöksestä SEUT-sopimuksen artiklan 290 mukaisesti ja tätä voidaan pitää yksiselitteisesti delegoituna säädöksenä. Kyse on sitovasta asetuksesta kaikkialla EU:ssa, jotta yhtenäisestä sitovuudesta pidettäisiin kiinni. Kun me sitten parlamentissa ja neuvostossa ymmärrämme, että parlamentin pitää saada äänensä kulviin ja tämän olemme neuvotteluissa ottaneet esille. Olemme olleet hyvin kompromissihalukkaita, kuten myös toinen puoli. Ja olemme todenneet, että myös kansallisia asiantuntijoita tulisi kuulla. Olemme jakaneet ehdotuksia, joiden mukaan nämä substanssikysymykset pitäisi ottaa perussäädöksiin. Ja ja tämän ei pitäisi olla ongelmatonta, ongelmallista, koska näitä muutoksia on ollut viimeisien vuosien varrella varsin vähän. No, olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa. Komissio on trilogin äh, yhteydessä muuttanut näkemystään delegoiduista säädöksistä ja vaatii nyt täytäntöönpanosäädöksiä sen sijaan. Tätä emme oikein ymmärrä. Tämä johti erimielisyyksiin ja tämä sitten johti siihen, että meille kerrottiin, että meitä vain tiedotettaisiin asioiden kulusta. No tämä ei tietenkään meille käy, koska meillä on oikeus delegoituihin säädöksiin ja sen vahvistamme myös tässä ensimmäisessä käsittelyssä ehdottomasti ja toivomme sitten, että komissio voisi toimittaa ehdotuksia, jotka ovat käytännössä toimivia ja jotta voitaisiin sitten päästä tässä asiassa eteenpäin nyt Kyproksen puheenjohtajakaudella. Kiitos kollega Hoisling. Ja nyt esittelijöiden puheenvuorokierros on päättynyt, paitsi että vielä herra Kapula Santos, neljä minuuttia. Niin, kiitoksia, kiitoksia puhemies. Mm, mietintö, joka lankesi minun kontolleni tässä yhteydessä, liittyy jäsenmaiden kohdentamaan valvontaan – mitä tulee maatalouden tukirahastoon. E, me täytyy e, nyt sitten miettiä, miten me sitten mukautamme tämän ase, aset, asetuksen Lissabonin sopimuksen vaatimuksiin. E, Täytäntöönpanosäädöksissä on menettelyjä, 485 säännön mukaisesti. Ja myös meidän pitäisi kyetä noudattamaan komission periaatteita. Me olemme tässä yhteydessä kyenneet näitä epävirallisia menettelytapoja kyenneet noudattamaan useimmissa tapauksissa, mutta parlamentti sitten vahvistaa kantansa huomisessa äänestyksessä. Me olemme mahdollisimman laajan kannatuksen parlamentin roolille kanssa lainsäädännön yhteislainsäätäjänä äh, haluamme äh, äh, varmistaa, että komissio äh, tulkitsee Lissabonin sopimusta kirjaimellisesti ja pilkulleen ja että parlamentin valtaoikeuksia sitten hyvä, tun, valtaoikeudet tunnustetaan myöskin YMPn uudistusneuvotteluissa. Eh, komitologian uudistaminen on, on tietysti hyvä asia minunkin mielestäni, että, että nämä tek, tekniset eh, piirteet eh, eriytetään täytäntöpanosäädöksiin ja delegoitoihin säädöksiin. Tämä edellyttää kuitenkin tällaista institutionaalista menettelytapaa, jossa sitten komission apuna on tällaiset erityiskomiteat täytäntöönpanoa Äh, helpottamassa. Siinä, täytyy sitten, siinä yhteydessä täytyy konsultoida jäsenmaiden asiantuntemusta, vaikkakin äh, nojaudutaan äh, delegoitun säädösvaltaan. Täytyy kategoroida, mitä perusasetuksessa ensin sanotaan ja sen jälkeen sitten katsoa, että miten ne sitten suhtautuvat tähän kokonaisuuteen säädösvallan siirtämisen yhteydessä. Täytyy kuitenkin kaiken, kaikkialla noudattaa Lissabonin sopimuksen perusteita, peruspiirteitä, perussanomaa, ja me ainakin tulemme noudattamaan sitä pilkulleen. Komissio ei, ei, ei, ei varmaankaan vie jäsenmailta mitään lisävaltoja, lisävaltaoikeuksia, sen haluamme varmistaa, mutta samalla kuitenkin haluamme varmistaa, että päätöksenteko on tehokasta. Kiitos herra Kapula Santos. Ja sitten vielä komission jäsen Cholos, olkaa hyvä. Mesdames, monsieur, je suis... Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat, olen hyvin tyytyväinen siihen, että voin jälleen kerran kiittää Euroopan parlamenttia ja maatalousvaliokuntaa kaikista näistä mietinnöistä ja merkittävästä työstä, jota tähän asti saakka on tehty. Näin voimme päästä etukäteen eteenpäin tässä paketissa, jonka haluammekin kaikki edistyvän. Nyt on kyse Lissabonin sopimuksesta ja siihen mukauttamisesta ja sehän on melko tekninen asia, niin kuin esittelijätkin ovat jo todenneet. Tämä on myös oikeudellisesta näkökulmasta melko monimutkainen asia, mutta kuitenkin poliittisesti merkittävä asia sekä Euroopan parlamentin että muidenkin päätöksentekomenettelyssä ja täytäntöönpanossa mukana oleville toimielimille. Siksi on hyvin tärkeää, että käymme tätä keskustelua ja ymmärrän, että se on tärkeää myös parlamentille. De Castron mietinnöstä aloitettiin keskustelu Unkarin puheenjohtajakaudella ja keskustelut keskivät noin vuoden. Yhdessä vaiheessa olimme lähellä sopimusta, mutta jouduimme kuitenkin umpikujaan 20. joulukuuta käydyssä kolmikantaneuvottelussa Unkarin puheenjohtajakaudella. Elintarvikeosa päätettiin ottaa mukaan yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevaan uudistukseen ja jättää sen ulkopuolelle ja päätettiin jatkaa keskusteluja muista aiheista parlamentin kanssa. Kuten olen jo usein todennut maatalousvaliokunnassa, niin minä todella usein haluan voimakkaasti puolustaa Euroopan parlamentin etuoikeuksia sellaisina kuin niistä määrätään Lissabonin sopimuksessa. Ja tämä koskee myöskin tätä koko elintarvikepakettia ja neuvotteluja neuvoston kanssa. Kuitenkin on tärkeää ottaa huomioon oikeudelliset seikat, ja tätä olen halunnut korostaa. Ja minä olen halunnut sellaisen lähestymistavan, jossa molemmat toimielimet voivat hoitaa oman asemansa. Ja 43 artiklan kolme kohta, jonka jo De Castrokin mainitsi, niin sen artiklan suhteen olen halunnut mennä juuri tuohon suuntaan. Esimerkkinä voinkin todeta, että siksi suoria tukia keske- koskevan asetuksen osalta halusin tiettyjä seikkoja juuri rahoitustukea varten, ja esimerkiksi pysyvä laitumella pitäminen eh, menisi myöskin delegoitujen säädösten piiriin. Monet asiat ovat tarkkaluontoisia, kuten erilaiset rangaistukset, ja minä haluaisin yksityiskohtaisesti niitä tutkia. Toivoisin, että te myös huomaisitte, että komissio on mennyt parlamentin ehdotusten suuntaan. Keskustelussa on vahvist- voimistettava parlamentin roolia, mutta neuvosto ei aina ole ollut siitä yhtä mieltä ja siksi olemme joutuneet tekemään myöskin kompromisseja. Ja tämä yleispaketti, kompromissipaketti, niissä on huomioitava parlamentin etuoikeudet. Eli mukauttamisen yhteydessä nämä kaikki asiat ovat hyvin tärkeitä ja siksi eh, tämä äänestys on myös tärkeä, kun ajatellaan parlamentin tulevaa roolia. Sitten Hoislingin mietintö, eli luonnonmukainen viljely. Emme ole vielä yhtä mieltä kaikista tärkeimmistä tai arkaluonteisimmista asioista, esimerkiksi menettelystä ja siitä, millaisia eh, torjunta-aineita voidaan mahdollisesti käyttää – luomuviljelyn alalla tiettyjä aineita tai ainekategorioita eh, on erityisesti poliittisesti käsitelty luomuviljelyn alalla. Ja eh, ymmärrän sen, mitä huolia riittyy näitä aineita koskevaan poliittiseen päätöksentekoon. Nämä kaikki liittyvät siihen, millaista säädöstä nyt ollaan laatimassa luomuviljelyn alalle. Ja näitä aineita koskevaa kehystä on mukautettava ja sitä voidaan myös parantaa. Teistäkin monet varmaankin haluavat päivittää tuota kehystä aina kuin mahdollista. Ja juuri sen takia me olemme ehdottaneet sitä, mitä olemme ehdottaneet. Komissio on nyt juuri antanut kertomuksen luomuviljelyn alalla saaduista kokemuksista vuoden 2009 jälkeen. Ja tämä kertomus onkin ensimmäinen vaihe keskustelussa, jota käydään luomuviljelyä koskevasta oikeuskehyksestä. Tämän jälkeen toteutamme vaikutusten arvioinnin siitä, miten esimerkiksi hyväksyntämenettelyjä ja niitä koskevia kriteerejä laaditaan. Sitten annamme säädösehdotuksen luomuviljelyn alalle. Euroopan parlamentti aiotaan ottaa täysimääräisesti mukaan asetuksen laadintaan ja erityisesti kun ajatellaan näiden aineiden hyväksymistä, ne on otettava mukaan perussäädökseen, jota me aiomme jatkossa ehdottaa. Ja parlamentti on tässä työssä mukana koska kyse on tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä annettavasta säädöksestä. Kun pääsemme erityisesti perusteista, kriteereistä yhteisymmärrykseen, niin e, tästä tulee huomattavasti selkeämpi. Perussäädöksen hyväksynnän yhteydessä voimme päättää mahdollisimman täsmällisistä kriteereistä, täsmällisimmistä kuin mitä nyt on, kun hyväksytään näitä aineita. Ja toivon, että teillä, teidän huolenne hälvenevät sen mukana. Olen myös tyytyväinen ehdotukseenne siitä, että mukauttamisasetukset otetaan huomisen täysistunnon list- esityslistalle ja niistä äänestetään. Ja sen jälkeen voimme selvemmältä pohjalta jatkaa toimielinten välisiä keskusteluja ja pääsemme varmasti nopeammin sopimukseen ja voimme ottaa kaikki eri huolenaiheet esille. Haluan todeta vielä yhden kerran, että itse haluan todella olla mukana tässä lopullisessa keskustelussa ja haluamme, että päätökset auttavat voimistamaan parlamentin roolia sen mukaan, mitä Lissabonin sopimuksessa määrätään ja sen mukaan, mitä keskustelun alla olevissa säädöksissä säädetään, jotta parlamentti voi täysimääräisesti toimia lainsäätäjänä ja harjoittaa valvontavaltaansa. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Sitten vielä aluekehitysvaliokunnan puolesta herra Matula, yksi minuutti. Kiitos herra puhemies ja hyvä komission jäsen. Minä olin Regi-valiokunnan esittelijänä, kun tehtiin mietintöä maaseudun kehittämisrahastosta. Ja tässä on tehty erittäin hyvää työtä. Maaseutu on kohdannut vakavia haasteita. Eri maaseutualueet ovat hyvin eriarvoisessa asemassa. Monilla maaseutualueilla ei ole muita elinkeinomuotoja tarjolla. Tulot vähenevät, väestö katoaa ja niin edelleen. Mutta YMPn perustavoitteena on nimenomaan parantaa maatalous- ja metsätaloussektorin kilpailukykyä ja auttaa maaseutualueiden elinkeinomuotojen diversifioinnissa. Ja tätä taustaa vasten ja otan huomioon regi-valiokunnan toimivaltuudet, niin jotta voisimme pitää kiinni ympäristönsuojelun ja alueellisen kehityksen välisten, välisen tasapainon, niin silloin kansallisten, alueellisten ja paikallisten edustajien pitäisi olla tässä mukana, pitäisi verkottaa maaseutualueet, ottaa käyttöön laajakaista yhteydet ja sitten myös yhdistää maaseutupolitiikan tavoitteet myös aluekehityksen politiikan tavoitteisiin. Kiitos. Sitten poliittisten ryhmien edustajat. Ensiksi EPP-puolueen edustajana Hans-Peter Mayer, yksi minuutti. Puhemies, Lissabonin sopimuksen jälkeen Euroopan parlamentti on saanut huomattavasti lisää päätäntävaltaa myöskin maatalouspoliittisissa kysymyksissä. me tulemme ottamaan vakavissamme nämä uudet valtaoikeudet. Ensinnäkin me tulemme toimimaan sen puolesta, että, että että mahdollisimman paljon asioista säädettäisiin eh, perusasetuksessa niin, että myöskin sitten viljelijän väestön eh, oikeusturva ja toiminnan jatkuvuus eh, vaki, vakiintuisi. Ja sitten näissä, deku, näissä delkoissa säädöksissä pyritään vain teknistä, teknistä sää, säätämään ja sopeuttamaan kolmannekseen nämä seikat aika pitkälle myöskin täytäntöönpanosäädöksiin. Me tulemme siis taistelemaan omien velvollisuuksiemme ja vel- oikeuksiemme puolesta demokraattisena yhteislainsäätäjänä haluaa myöskin vedota sitten neuvostoon, että, että nämä toimet hyväksytään myöskin siellä, mitä tulee näihin, tähän delegoituun säädösvaltaan. Perusasetus on kuitenkin parlamentin vastuulla. Kiitos herra Mayer. Sitten SJD-ryhmän puolesta herra Oletsnitsak, puolitoista minuuttia. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Kiitos, herra puhemies, arvoisa komission jäsen. Kyse on hyvin tärkeästä keskustelusta ja tämä on ala, jonka päätökset vaikuttavat kauas. Tämä on toki tekninen kysymys, miten näitä säädöksiä mukautetaan Lissabonin sopimuksen voimaantuloon, mutta meidän täytyy myös päättää, mitä mitkä kuuluvat delegoituihin säädöksiin ja mitkä täytäntöönpanosäädöksiin, miten tämä jako tehdään ja miten tulevaisuudessa harjoitetaan maatalouspolitiikkaa riippuen siitä, keskustelemmeko teknisistä asioista vai sisällöllisistä. Me haluamme käytännönläheisiä ratkaisuja, tämän olemme keskusteluissa tuoneet esille. Me olemme maanviljelijöiden puolella me taistelemme suorien tukien puolesta. Me olemme maanviljelijöiden puhemiehiä täällä. Ja Lissabonin sopimus vaikuttaa EPn valtaan siten, että me emme tiedä, miten paljon näistä nyt kuuluu delegoituihin ja kuinka osa, suuri osa täytäntöönpanosäädöksiin. säädöksiin. Kyse ei ole ainoastaan poliittisesta neuvottelusta, vaan oikeudellisesta neuvottelusta ja päätöksenteosta. Ja ainahan voidaan viedä näitä asioita Luxemburgin tuomioistuimeen, mikäli se katsotaan välttämättömäksi. Mutta tästä maanviljelijät eivät suinkaan hyödy. Niinpä vetoaisin sen puolesta, että palaamme komission alkuperäisiin ehdotuksiin, ne olivat oikein hyviä. Ne olivat parempia kuin nykyiset ehdotukset. Kiitos. Ja sitten George Lyon, kaksi minuuttia. Kiitos, herra puhemies. Arvon äh, komissaari äh, kollega Castron tavoin minulla oli, joudun onnettomuudekseni neuvotteluihin komission ja neuvoston kanssa koskien näitä horisontaalisia uudistuksia puolentoista vuoden ja kolmen puheenjohtajan kauden ajan siinäpä olikin purtavaa. Mutta ongelman ydin piilee siinä, että äh, komission kanta, että, että kaikki toissijaisen lainsäädäntö pitäisi toteuttaa täytäntöönpanosäädösten kautta, eikä delegoitujen äh, säädösten kautta. Valitettavasti äh, neuvostosta nyt ei ole kukaan kuuntelemassa tätä, mutta täytäntöönpanosäädäntö on tarkoitettu vain sit varmistamaan, että kautta EUn kaikkia kaikkia säädöksiä toteutetaan pilkun tarkasti samalla, samalla tavalla. Eh, me haluamme kuitenkin seurata, mitä, mitä eh, komissio tekee tässä toissijaisessa lainsäädännössä. Neuvosto katsoo, ettei, ettei tilanne Lissabonin sopimuksen myötä ole muuttunut oikein mihinkään, mutta eihän se näin ole, vaan ei tässä toiminta voi ennalleen voi jatkaa komissiohan on sopimuksen valvoja, mutta kuitenkin kerta toisensa jälkeen näissä mukauttamisneuvotteluissa komissio myötäili neuvostoa eikä suonut parlamentille sille kuuluvaa päätösvaltaa. Päinvastoin sen kyllä pitäisi sitä puolustaa mieluumminkin jotta Lissabonin sopimusta sitten oikealla, oikean suuntaisesti toteutettaisiin ja tulkittaisiin. Mutta meidän kokemuksemme ei ole toistaiseksi neuvotteluissa osoittanut, että neuvosto olisi millään tavalla samassa veneessä meidän kanssamme. Tästä keskustelusta on tullut kristallin krikkana selviksi, että, että, että parlamentti tulevissa äh, YMP-neuvotteluissa tulee pitämään tiukasti kiinni valtaoikeuksistaan, vaikka sitten koko YMP-uudistus äh, äh, viivästyisi sen johdosta haluamme, että myöskin neuvosto suostuu järkevään kompromissiin ja hyväksyy roolimme yhteislainsäädäntäjä. Kiitos. Sitten ECR-ryhmän puolesta herra Nicholson. Kiitos. Tämä mukauttaminen Lissabonin sopimukseen ei ehkä ole kaikista äh, kiinnostavin asia, jos ajatellaan koko tätä YMP-uudistusta. Se ei ole kaikista houkuttelevin, mutta se on kuitenkin hyvin tärkeä asia ja haluaisin kiittää esittelijöitä. Tässä on tehty hyvää työtä monimutkaisessa asiassa ja tähän liittyy paljon laillisia hankaluuksia ja tämän kyllä täysin tunnustan. Vaikka emme ole päässeet yksimielisyyteen, niin meidän täytyy käsittää, käsitellä tätä osana YMPn uudistusta. Tämä otettakoon huomioon huomisessa äänestyksestä äänestyksessä. Ja tässä näyttää siltä, että komissio ja parlamentti ovat ajautumassa erilleen. Ja tässähän parlamentin toimivallan vahvistaminen oli nimenomaan yksi Lissabonin sopimuksen tavoitteista. Tätä voin vain tukea. Mitä delegoituihin säädöksiin tulee, on hyvä, että parlamentille annetaan lisää valtaa ja vaikutusvaltaa, koska tämähän on täysin parlamentin toiveiden ja eh, laillisuudenkin mukaista. Mutta erityisesti maatalousvaliokunnassa. Nyt meillä on hyvä äh, saksalainen puheenjohtaja. Olen varma, että nämä asiat saadaan hyvin läpi. Kiitos ja sitten seuraavaksi annan puheenvuoron EFD-puolueen ryhmän edustajalle Agnolle puoli minuuttia. Puolitoista termi täytäntöönpanosäädös on itsessään vähän omituinen. Jos heittäisin komissiota jollain, hän ehkä heräisi. Mutta tässä nyt Lissabonin sopimuksessa halutaan lisätä demokratiaa ja ei yhtään ihmettele sitä, että komissio haluaa viedä asiat ihan äärimmilleen. Me valitamme tätä tiukentamista ja järjestelmän huonoa suuristusta. Yksi esimerkkeistä on luomuviljely. Sitähän on suojattu suurin piirtein eniten koko maailmassa. Ja tietyillä viljelijöillä on yksinomainen valtuus saada määrärahoja tietyistä tukijärjestelmistä, eikä heillä ole sellaisia haasteita kuin monilla muilla edessään. Esimerkiksi rehuala Britanniassa on todella hankaluuksissa ja kustannukset ovat suuria. Ja tämä kaikki liittyy siihen, mitä poliittiset johtajat ovat päättäneet, ja täällä on vain haluttu suosia luomuviljelyä muiden kustannuksella. Kiitos. Kiitos sitten Seuraavat puhujat. Mm, edustaja Sekirski, yksi minuutti. Kiitos, herra puhemies. Euroopan parlamentti tarvitsee uusia toimivaltuuksia, senille, se sille on myönnetty. Ja sitten näissä asetuksissa täytyy selvittää, mitkä osat säädetään delegoiduin säädöksiin ja mitkä täytäntöönpanosäädöksiin. Siis viittaan Seutin artikloihin 290 ja 291. Tämä ei ole kuitenkaan pelkästään tekninen vaatimus, vaan kyse on valtataistelusta kolmen toimielimen välillä. Artikla 43 ja sen alakappaleet ovat hyvä esimerkki tästä valtataistelusta. Ja Minusta tärkeät asiat YMPssä pitäisi hoitaa perussäädöksin ja tällä tavoin neuvostolla ja parlamentilla on suora vaikutusvalta säädöksiin. Mutta täytyy myös miettiä, miten me käsitämme delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset. Tämä kokonaisuus on vielä vähän epäselvä. Olisi hyvä, jos komissio antaisi uuden ehdotuksen Parlamentissa meidän pitäisi myös saada paremmin tietoa siitä, kuinka neuvosto ja komissio asiasta neuvottelevat. Meidät pitäisi ottaa mukaan näihin neuvotteluihin. Se, että tässä nyt kolmikantakeskusteluissa päätettäisiin kaikesta, hyvä niin, mutta niiden pitäisi olla avoimia kaikille kiinnostuneille osapuolille. Kiitos. Kiitos. Sitten seuraavana kollega Tarabella. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Ennen kuin puhutaan sisällöstä, on puhuttava tekniikasta ja yhteisön oikeudesta, aivan kuten Lion di Castro, Capula Santoskin ovat jo todenneet, niin neuvostohan yleensä pyrkii välttämään delegoituja säädöksiä, koska sillä tavoin voidaan vähentää parlamentin valtaa ja olla noudattamatta Lissabonin sopimusta. Ja kuten agrivaliokuntakin teki, tämän parlamentin on vahvistettava se valta, jonka Lissabonin sopimus meille antaa. On muistutettava siitä, että kyse on ainoasta yhdennetystä politiikasta EU:ssa jo 50 vuoden ajan näin on ollut. Nythän on ihan juhlavuosi menossa ja siksi tämä on niin tärkeä asia. Ja Lissabonin sopimuksella tasapainotetaan demokratiaa ja tasapainotetaan sitä siten, että annetaan parlamentille lisää valtaa ja puututaan siihen, että neuvosto on niin pitkään pyrkinyt tämän parlamentin vallan välttämään. Näin voidaan juuri sanoa. Lissabonin sopimusta ei voida olla noudattamatta enää pidempään ja olen iloinen siitä, että tästä puhutaan parlamentissa, mutta olen iloinen myöskin komission jäsenen omaksumasta kannasta, koska tässä taistelussa teidän täytyy olla meidän rinnallamme, jotta Lissabonin sopimusta oikealla tavalla täytäntöön pannaan. Kiitos. Kiitos edustaja Tarabella. Seuraavaksi edustaja Giancarlo Scotta. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Tässä mietinnössä maaseutu rahastosta ja tuesta, niin tuen sitä todella paljon. Nythän äh, tiety, tiettyjä kertomuksia ja synteisiä ja muita on vähennettävä vuositasolla ja joidenkin neuvontapalvelujen täytyy äh, toimia, mutta jäsenvaltioiden hallinnollista taakkaa on vähennettävä. Äh, nyt tässä on jätetty ulkopuolelle hedelmä- ja vihannesalan viljelijöiden tuet ja se on huono asia. Sitten on huomattava myöskin eh, tuottajien, tuottajien ryhmät. Ja jotkut jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön alueellisia ohjelmia niin, että on tiettyjä, eh, tietty, tietyllä tavalla automaattisesti joitakin määrärahoja siirretään, kun niitä on jäänyt käyttämättä. Ja Kapula Santosin eh, mietintö sitten sitten maatalouden tukirahaston rahoittamisesta. Tuen myöskin sitä. Onnittelen kaikkia esittelijöitä hienosta työstä. Kiitos kollega Skotta. Sitten rouva Patraan Neves, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Mitä tulee näihin luonnonmukaisen viljelyn asioihin, haluan kollega Hoislingia kiittää. Tässä hän on esiintynyt hyvinkin edukseen näissä kolmikantaneuvotteluissa. Mitä nyt sinne tulee näihin delegoituihin säädöksiin, ja, on tärkeää pitää huolta edustaa, ja edustamme ja Euroopan parlamentin täytyy toimia 290.3 artiklan 3 293 kohdan mukaisesti ja sen periaatteiden mukaisesti tämä äh, äh, luetteloaineista voitaisiin aivan hyvin ottaa, ottaa mukaan tähän perusasetukseen, mutta sitten se, sitä ei neuvostossa sitten saa haluttu tehdä kuitenkaan, vaikka parlamentin kanta on aika yhdenmukainen. Tässä äh, kolmikantakierroksella, niin kuin monessa muissakin olemme todenneet, ensimmäisessä käsittelyssä pyritään näyttämään vain Äh, kantamme äh, vain äh, muodon vuoksi. Miten tämä ongelma sitten jatkossa ratkaistaan? Ähm, tämä on suuri ongelma kansalaisemme. Täytyy tämä viedä korkeammalle tasolle päätettäväksi. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Köstinger. Kiitos arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen ja hyvät kollegat. On ikävää, että lukuisista kolmikantaneuvotteluista huolimatta emme ole päässeet yksimielisyyteen neuvoston kanssa. Nämä neuvottelut ovat kestäneet yli vuoden, ne ovat vaatineet paljon aikaa ja energiaa ja tässä tarkoitus ja tavoite on hukkunut matkan varrella. Nimittäin tässä teknisellä alueella pitäisi saada aikaan tekninen mukauttaminen, jotta voidaan YMPn säädökset mukauttaa uusien vaatimusten mukaiseksi. Ja yhden asian haluaisin muistuttaa. Parlamentti on useissa yhteyksissä osoittanut merkittävää kompromissihalukkuutta. Tätä ei ole ollut havaittavissa neuvoston puolelta valitettavasti. Näin ollen neuvottelu oli hankalaa, varsinkin kun neuvostolta ei oltu saatu edes neuvottelumandaattia kunnollista sellaista. On ikävää, että tämä keskeinen tekninen osa osana YMPn uudistusneuvotteluita on jäänyt näin jumiin neuvoston hidastelun takia. Me huomenna äänestämme asiasta ja haluamme, että nämä mandaattikysymykset saadaan kuntoon, jotta YMPn uudistuksesta voidaan neuvotella asianmukaisesti. Kiitos herra Des, ei näytä olevan salissa. Sitten catch menettely Meillä on puheenvuoropyyntö. Annan puheenvuoron edustaja edustajalle. Äh, kiitos siitä, että saamme keskustella näistä miettinöistä yhdessä tänä iltana ja että pääsemme mukaan vauhdilla tähän YMP-uudistuskeskusteluun parlamenttina Tämä on äh, äh, monille erittäin äh, tärkeä asia täällä Euroopassa ja täällä parlamentissa puhumme tietysti näiden, näiden asianosaisten puolesta. Lissabonin sopimuksessa tällä toimielimellä annettiin yhä näkyvämpi rooli, mutta komissio ja neuvosto pyrkivät jatkuvasti tätä vähättelemään ja, ja kiertämään velvollisuuksia mm, muuntamalla nämä delegoidut säädökset täytäntöpanosäädöksissä. Niin tätä vastaan täytyy äh, taistella. Me olemme useissa, useissa äh, tilaisuuksissa käynyt äh, vaalipiirissä niin kuuntelemassa ihmisten huolta tässä näissä asioissa. Ja nämä esimerkiksi eurooppalaisten instituutien lainsäädäntö on siellä vastatuulessa ja sen selkeyttämiskin parlamentin rooli on aivan avainasemassa. Kiitos sitten komission jäsen Cholos. Uh, monsieur le Président écouté avec euh, attention vos euh, Herra puhemies, olen huolellisesti kuunnellut eri näkemyksiä ja haluaisin korostaa vielä kerran sitä, jota jo johdantopuheenvuorossani toin esille, erityisesti vastauksena herra Lajonelle. Komissio tukee Euroopan parlamenttia joka kerta, kun se on vain mahdollista juridisesti. Ottaen huomioon, aivan kuten mainitsittekin, artikloiden sisällön, siis SEUT 290 ja 291. 290 hän sisältää säädöksen, että delegoidut säädökset soveltuvat sellaisiin tapauksiin, joissa modifioidaan tai muutetaan ei-välttämättömiä osioita perussäädöksissä. Ja 291 antaa mahdollisuuden komissiolle pitää kiinni perussäädösten yhdenmukaisesta täytäntöönpanosta. Tätä olemme pitäneet ohjenuoranamme kaikessa työskentelyssämme ja uskon, että tältä pohjalta voimme löytää yhteisymmärryksen. Herra Nicholson, joka jo lähtikin paikalta, puhui siitä, että parlamentti ja komissio ovat entistä huonommissa väleissä tämän asian suhteen, mutta en minä ainakaan tähän yhdy. Minäkin minä haluan olla rakentava. Ennen kaikkea haluamme tukea tietysti eurooppalaisia maanviljelijöitä ja eurooppalaisia kuluttajia. He haluavat ja he ansaitsevat tämän sopimuksen. Sitten tämä bioasetus, tähän jotkut edustajat ottivat kantaa. Kuten sanoin, minä olen valmis löytämään sellaisen ratkaisun, joka ottaa parlamentin mukaan tähän prosessiin, kun tehdään päätöksiä näistä ainesosista. Mutta täytyy miettiä myös, mikä on bioviljelijöiden tai luomuviljelijöiden intressi. On tärkeää, että emme monimutkaista päätöksentekomenettelyä, mitä tulee näiden ainesosien hyväksymiseen ja käyttöön. Viljelijöiden näkemykset täytyy ottaa huomioon. Ja kun asetuksia, perusasetuksia mukautetaan Lissabonin sopimuksen mukaisesti erityisesti luomutuotantoalalla, niin täytyy olla entistä täsmällisempiä. Täytyy miettiä, mitkä ovat ne kriteerit, joiden nojalla sitten joku ainesosa hyväksytään tai se kielletään. Näiden kriteereiden pitää olla entistä täsmällisempiä ja näin nämä tehdään tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä. Ja Ainoastaan tietyin ehdoin komissio voi ottaa käyttöön täytäntöönpanosäädöksiä ja ja, ottaen huomioon, ne, kun kyse on näistä kriteereistä, jotka perussäädöksissä on mainittu. Ja se, että otettaisiin tällainen perussäädöksiin liite näistä ainesosista, niin silloin täytyy muistaa kuitenkin se, että jokaisen ainesosan kohdalla täytyy käyttää tavanomaista lainsäädäntömenettelyä. Tämähän hidastaa hyväksymistä hyvin paljon. Jos otettaisiin käyttöön pakettina tällainen kriteeristö, perussäädöksessä, kun kyse on ainesosien hyväksymisestä, niin silloin me voisimme löytää sellaisen ratkaisun, että parlamenttikin olisi tässä täysimääräisesti mukana. Mutta minä kyllä olen rakentava, haluan päästä kompromissiin ja tässä kompromissihengessä uskon, että pääsemme ratkaisuun hyvin nopeasti sen jälkeen, kun olette asiasta huomenna äänestäneet. Kiitos herra puhemies. Kiitos komission jäsen. Sitten vielä kerran esittelijät. Ensiksi herra de Castro, yksi minuutti. Profitto di questo minuto solo... Käytän tämän minuutin hyödykseni ja kiitän kollegoita huomioista ja kiitän myös komission jäsentä. Otamme huomioon tuen osoituksen, jonka hän tänään esitti. Tiedän, että on vaikea löytää sopimusta komission kanssa täytäntöönpanosäädöksistä. säädöksistä mutta tämä ei saa johtaa siihen, ettemme pääsisi sopimukseen yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta. Minä vetoankin komission jäseneen. Nyt on Lissabonin sopimus tullut voimaan ja neuvoston on ymmärrettävä se, että Euroopan parlamentilla on uusia toimivaltuuksia, joista se ei aio luopua. Pyydämme siis komission jäsentä jatkamaan työtä ja me myöskin jatkamme työtämme ja toivomme, että neuvosto ottaa lopulta nämä kannat huomioon. Kiitos. Kiitos esittelijä De Castro. Sitten Giovanni Lavia, kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Tämä keskustelu oli kaikesta huolimatta hyödyllinen, koska näiden kantojen, kollegoiden esiden lävitse tulee esille kanta, joka liittyy näihin asetuksiin ja Lissabonin, säädö, Lissabonin sopimuksiin. Tämä on myös osoittanut komission jäsenelle sen, missä määrin Euroopan parlamentti aikoo pitää kiinni uusista toimivaltuuksistaan. Ja tässä mennään pidemmälle vielä huomenna, kun nyt ajatellaan tärkeistä toimenpiteistä, joita komissiokin toi esille. Meidän täytyy jatkaa tällä tiellä ja tämä ei liity pelkästään yhteisön säädösten täytäntöönpanoon tai Lissabonin sopimuksen antamiin täytäntö- toimivaltuuksiin, vaan tämä liittyy pääasiassa juuri yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja sitä koskevaan uudistukseen. Tehän tiedätte oikein hyvin, että tällä tiellä, kun me jumiudumme tiettyihin horisontaalisiin kysymyksiin, niin meille aiheutuu suuria vaikeuksia ja menetämme, tuhlaamme erityisesti aikaa. Huomenna on nyt, huominen on tärkeä virstanpylväs Pylväs kun Euroopan parlamentti selkeästi ensimmäistä kertaa osoittaa, ettei se aio toimivaltuuksistaan luopua. Kuitenkin meidän täytyy jatkaa työtä. Kaikki, kaikki nämä YMPn säädökset on saatava mukautettua Lissabonin sopimukseen, muutoin koko politiikan toteuttaminen vaarantuu. Me käsittelemme tätä asiaa jatkossa ja me tapaamme jatkossa ja tämä parlamentti hoitaa oman osuutensa. Meidän täytyy työskennellä eh, oikea-aikaisesti ja pikaisesti. Kiitos Martin. Kiitos. Sitten vielä esittelijä Hoisling, kaksi minuuttia. Herra komission jäsen, kiitän teitä siitä, että osoititte kompromissihalukkuutta, mutta haluan tehdä selväksi myös, että kyse ei ole mistään periaatteellisesta väännöstä parlamentin näkökulmasta, vaan tärkeää on, että tulevaisuudessa meillä on yksiselitteiset säädökset, joiden kanssa kaikki voivat elää, parlamentti, komissio ja neuvosto. Ei tässä nyt mitään kompromisseja voida löytää, jotka eivät olisi kestäviä. Meidän täytyy ajatella pitkällä tähtäimellä ja luoda sellaiset oikeudelliset puitteet, jotka pätevät vuosikausia ja ovat kestäviä. Joskus näyttää siltä, että toimielinten väliltä puuttuu luottamusta ja myös parlamentin ja neuvoston välillä erityisesti. Väli epäsuorastihan tämän myönsittekin, että yksittäiset lainsäätäjät ehkä vähän epäröivät näiden asioiden suhteen. Epävarmuutta on ilmassa, mutta kyllä tässä pitäisi osoittaa luottamusta parlamentin asiantuntemustakin kohtaan. Esimerkiksi nämä ainesosat, ne pitäisi ottaa perusasetukseen mukaan ja neljän vuoden sisällä on ollut kaksi muutosta, jotka parlamentin puolelta olisi voitu hoitaa ihan nopeasti ja tässä nyt pelko siitä, että parlamentti jotenkin jumiuttaisi asioita, on usein perusteeton. Meidän tulisi ensimmäisessä käsittelyssä tunnustaa se tosiasia, että meillä on tietyt oikeudet ja tämä tunnustus täytyy tulla myös neuvoston puolelta, että me emme vain neuvottele neuvotteluiden takia ja saada, saisimme sitten aikaiseksi jonkinlaisen epä sopivan kompromissin, joka ei olisi kestävä. Meidän täytyy käydä poliittisesti reilua dialogia. On hyvä, että nyt kuulimme komission kompromissihalukkuudesta. Tämä on hieno juttu. Ja jos sitten pääsemme kannoissamme lähemmäksi toisiamme siten, että pienillä myönnytyksillä voidaan saada ratkaisu aikaan, niin hyvä niin. Ja mekin haluamme aikaan ratkaisun nopeasti. Se on kaikkien osapuolten etujen mukaista. Me emme tätä asiaa aio jumiuttaa täällä parlamentissa, se on selvää. Mutta kyllä voimme aivan perustellusti vaatia, että meidän etumme otetaan huomioon neuvotteluissa. Emmekä voi hyväksyä sellaista ratkaisu, joka meille ei sovi. Siis sanon nyt selvin sanoen, että parlamentti on tähän mennessä osoittanut aina kompromissihalukkuutta päinvastoin kuin neuvosto, ja me emme anna periksi. Kiitos. Ja sitten hetkinen. Herra Kapula Santos vielä, kaksi minuuttia viimeisenä esittelijänä. Kiitoksia kovasti, herra puhemies. Kaiken sanotun jälkeen minulla ei ole enää paljon siihen lisättävää. Riittää kun totean, että kaikki kaikki, jotka käyttävät puheenvuoron, ovat vahvistaneet sen näkemyksen, jota minäkin jo tuossa ajoin, että parlamentilla on yhtenäinen näkemys asioista ja näkemys siitä, millä tavalla päästään sopimukseen lähitulevaisuudessa. Tiedän, että herra komissaari, olette yhtä sitoutuneita tähän tavoitteeseen. Toivottavasti edistystä saadaan reippaasti aikaiseksi. Kiitos, herra Kapula Santos. Hyvät naiset ja herrat. No niin, olemme käyneet yhteiskeskustelun asiasta. Äänestys on huomenna kello 12.30 ja näillä sanoilla päätän tämän illan istunnon.